jäsen voi antaa äänestysselityksen näistä kysymyksistä. Kiitos. Sääntöjen mukaan urgenceissa ei ole no declaration of votes concerning urgencies. Olen saanut ALDE-ryhmältä pyynnön nimittää Maria Teresa Gimense Zarbat jäseneksi kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaan suhteista Magreb-maihin – ja pohjois afrikan jäsenvaltioiden liittoon vastaavaan valtuuskuntaan ja valtuuskuntaan välimeren unionin parlamentaarisessa edustajainkokouksessa. onko huomautuksia? nimitykset hyväksytään.